tällaista, eh, tällaista teknologista riippuvuutta kolmesista maista. Tämä yhteistyö ja toisaalta teknologista riippuvuudesta irtipääseminen ovat tämän rahaston merkittävimmät näkökohdat. Olen aivan vakuuttunut siitä, että puolustuksesta tulee yksi Euroopan yhdentymisen koneista ja moottoreista. Puhumme edelleenkin teollisuuden, puolustusteollisuuden yhteistyöstä, emmekä mistään enemmästä, emmekä vähemmästä. Komissio on, on tyytyväinen tähän sopimukseen, johon päästiin trilogeissa. Toivon, että huominen äänestys on myönteinen ja haluaisin vielä kerran kiittää teitä kaikkia esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja ITRE-valiokunnan puheenjohtaja herra Busekkia. Äh, äh, haluaisin teidätkin mainita Haluaisin todella kiittää teitä kaikkia tästä kovasta työstä. Tiedän, että tämä ei ollut helppoa, mutta uskon, että nyt on tyydyttävä tulos saatu aikaan. Kiitoksia. Kiitos komissaari Bienkowska. Ja sitten annamme vielä esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Krasnodevski, olkaa hyvä. E, pani przewodnicząca! dziękuję kolegom za bardzo interesującą. kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja siitä hän kävi ilmi, että olemme poliittisten ryhmien välillä jakautuneita. Täällä oli todella SND-ryhmän puhuja ja vihreissä myös on ollut jakautuneet mielipiteet. Tämä on varsin kuvaavaa. Tämä itse asiassa kuvaa sitä, millaisia eroja on maiden välillä, jotka ovat paljon pitkään eläneet rauhan aikaa, eikä heihin ole kohdistunut mitään miehityksiä. Ja sitten toisaalta on maita, kuten Baltian maat ja jotkut muut Keski- ja Itä-Euroopan maat muistavat kyllä hyvin nämä vaikeatkin ajat ja tietävät erittäin hyvin, että vaikka yhteiskunnan kehitys on ollut merkittävää ja monilla muillakin alueilla kehitys on ollut merkittävää, elämämme kuitenkin on puolustuksesta riippuvainen Euroopassa. Haluaisin vielä hyödyntää tilaisuutta ja kiittää Itävallan puheenjohtajavaltiota, erityisesti Romanian puheenjohtajavaltiota, joka on todella tehokkaasti tässä toiminut hyvin ammattitaitoisesti, vetänyt näitä neuvotteluja. Haluaisin myös hieman rauhoitella niitä, jotka vielä ovat huolissaan yhteistyöstämme Naton kanssa. Ne, jotka tulevat minun alueeltani Keski- ja Itä-Euroopasta, tietävät, että NATO juuri nimenomaan on meidän turvallisuutemme takaaja, eikä tämä tilanne tule tästä muuttumaan. Toki haluaisimme, että muutkin maat, kuten Ranska, sitoutuisivat enemmän esimerkiksi tämän Naton itäisen puolen mm, puolustuksen. Vielä haluaisin sanoa yhden asian maanmieheni esitti kysymyksen, mikä, mitä Puola tästä hyötyy. Mielestäni tämä on Puolalle hieno mahdollisuus uudistaa puolustusteollisuuttamme ja tehdä yhteistyötä kärkiyritysten kanssa tällä alalla Euroopassa. Tämä on mahdollisuus kehittää perustutkimusta ja kehitystä omassa maassa. ja toivon, että tämä rahaston myötä tässäkin onnistetaan. Eli voidaan hyödyntää koko Euroopan potentiaalia eikä ainoastaan tietyn alueen potentiaalia. Haluaisin vedota teihin, niin, että tukisitte tätä neuvoteltua tekstiä. Haluaisin, että jättäisitte pois kaikki tarkistukset täysistunnosta. Meillä on, meillä on näitä eh, tarkistuksia ja CP-tarkistuksia jos ne menevät läpi, koko sopimus hajoaa siihen. Todella pyydän teitä, että luovuttaa näistä ja toimitaan näin äänestyksessä. Pyydän tätä niiden puolesta, joille tämä asia on tärkeä. Tämä on suuri mahdollisuus teollisuudelle, koko Euroopalle ja näin voidaan myös vahvistaa NATOa ja puolustuksen voimavarojamme. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Niitä voimme suojella elintapamme ja sivilisaatiomme Euroopassa. Kiitoksia. Kiitokset esittelijälle ja nyt tämä keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna. Sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin ja meillä on seuraavaksi yhteiskeskustelu aiheesta katetut joukkolainat edustajan Lykke mietintö ja sitten toinen edustaja Lykke mietintö katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta. Ja aivan ensimmäiseksi annan puheenvuoron esittelijälle edustaja teillä on neljä minuuttia, olkaa hyvä. Frau Präsidentin, äh, meine Damen und Herren. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Jokaisella kapita- äh, pääomamarkkinoilla on hyvin tärkeää että on, äh, on taattuja arvopapereita. Ja tiedämme, että arvopaperit eivät ole riittävän varmoja, varsinkin finanssikriisin jälkeen se on kaikille ilmaista. Me tiedämme, että valtion joukkovelkakirjat eivät myöskään ole riittävän katettuja. Myöskään euroalueen valtion velkakirjat eivät ole riittävästi katettuja, ja se on tässä velkakriisissäkin käynyt ilmi. Mutta me tiedämme, että meillä on tiettyjä takuita, meillä on tietyt takuut, ja se on, ja se on ikään kuin ykkönen, se on ykkösenä jo 200, siis pantit, on pantattu jo satoja vuosia ja se ei ole koskaan kärsinyt. Hyvät naiset ja herrat, tämä, se on arvopaperi, niin, jolle se Euroopassa tarvitaan ja jo, joita pääomaunionissa tarvitaan. Mutta on hämmästyttävää, että nämä pantit tai niin kutsutut katetut joukkolainat eivät ole kovinkaan kehittyneitä Euroopan unionissa tähän päivään mennessä. Ja on vain muutama maa, joilla on olemassa tämmöinen pantti perinne ja joka, jota on jo sat, kymmeniä jopa satoja vuosia käytetty, kun taas on sellaisia maita myös EU-ssa, jo, jo, joilla ei ole tästä kokemusta. Ja, ja nyt haluttaisiin tällaista lainsäädäntöä panttien käyttämiseksi, ja sitä eh, nyt tuemme tällä direktiivillä ja asetuksella jotka täällä pyydetään hyväksymään, ja erityisesti direktiivi tiivi, jota haluaisin kiittää, koska se on ikään kuin ohjenuora näille kehittyville Euroopan unionin markkinoille, joilla panti, panteista halutaan tehdä tämmöinen arvopaperi. Ja voidaan käyttää tätä ohjenuoraa eri maiden lainsäädännön tueksi, koska tämä on ikään kuin parhaita käytäntöjä näiden katettujen joukkolainojen alalla. Me olemme tehneet paljon työtä tämän lainsäädännön taustalla, jotta saisimme parhaat käytänteet vietyä, vietyä eteenpäin. Nimittäin haluamme, että tämä kattava kattavat arvopaperit ovat, ovat hyviä. Ja olemme päässeet hyvään tulokseen, nimittäin meillä on tämmöinen direktiivi, jossa on kaksi erilaista arvopaperiluokkaa. Ensinnäkin nämä niin kutsutut katetut joukkolainat, jotka ovat myös tuolla tuolla maksuvalmius, eh, jota nyt itse asiassa yli 70 prosenttia eh, käytetään ja jota, jota monet sijoittajat käyttävät. Sitten on tämmöinen uusi markkinasegmentti, innovatiivinen, nimittäin kasvava sellainen, ja jonka pitäisi kasvaa entisestään ja saada uusia eh, rahoitusmahdollisuuksia, jotka ovat yhtä lailla katettuja. Ja niitä pitäisi testata ja tutkia ja, ja, ja tuoda markkinoille kypsinä. Nämä ovat hyviä edellytyksiä sille, että nämä pankit hyväksytään Euroopan unionissa arvopapereiksi. Ja nämä ovat hyviä edellytyksiä myös sille, että tällaiset arvopaperit hyväksytään myös Euroopan ulkopuolella. Että me teemme kansainvälisiä, äh, annamme kansainvälisiä normeja tällä rahoitusalalla. Ja me haluamme sijoittajien luottamuksen sillä, että me pidämme nämä standardit korkealla ja toivottavasti myös saamme aikaan liikkeelle laskijoita, äh, saamme heidät liikkeelle äh, ja, ja että he voivat hyväksyä tällaisia vastaavia vastaavia papereita niin, että meidän markkinamme ovat auki ulospäin niille, jotka haluavat tällaisia instrumentteja käyttää. Uskon, että menemme oikeaan suuntaan. Pitkä ja Olen ollut iloinen keskusteluista ja aika pitkälti toivon huomenna täysistunnossa hyväksyntää ja toivon, että pääomien markkinoille tällainen väline tullaan, tullaan ottamaan käyttöön. Esittelijälle. Ja nyt sitten kutsun komission puolesta komissaari elisabetta biekowskan puhumaan olkaa hyvä. katetut joukkolainat ovat vakaa ja turvallinen rahoitusmenetelmä. ne pysyivät yllä kriisin aikana vaikka muut lähteet kuivuivat. Toisissa maissa niitä käytetään paljon, toisissa ei juuri ollenkaan. Komission esityksessä pyritään kehittämään markkinoita edelleen ottaen huomioon hyvät käytäntöt ja korkeat standardit. Se on avain rakennus unionissa ja uudet roolit, joilla saadaan eh, katettujen joukkolainojen uusi käyttö markkinoille niin, ettei häiritä hyvin toimivia kansallisia markkinoita. Se on tärkeää. Näin katettuja joukkolainoja voidaan laskea liikkeelle myös vähän enemmän kehittyneillä markkinoilla. Näillä säännöillä pankit saavat turvallisen ja tehokkaan rahoituskeinon ja näin ne voivat rahoittaa sitten kotitalouksia ja yrityksiä. Potentiaaliset säännöt, säästöt voisivat olla puolitoista miljardia vuodessa säästäjille. Ilman harmonisoituja vakavaraisuussääntöjä ei voi olla rahoitusvakautta. Uusi kehys perustuu kahdelle pilarille. Ensin direktiivi, jossa on yhteinen määritelmä katetuille joukkolainoille ja siinä otetaan huomioon instrumentti ja ne korkean laadun pääomat, joita voidaan käyttää katettuihin joukkolainoihin, ja sitten tarvitaan hyvä valvonta katetuille joukkolainoille, ja näin voidaan käyttää myös tällaista Euroopan katetun joukkolainan nimikettä. Sitten vahvistetaan myös etuuspääoma kohtelu Eh, niille joukkolainoille, jotka pankit ostavat. Kuten trilogissa luvattiin ja esitettiin komission lausumassa tämän päivän säädöksen myötä, me olemme valmiita likviditeettikatto eh, eh, suhdetta, jotta voidaan katetut joukkolainat ottaa huomioon. Ja tällä tavalla voidaan se päällekkäisyys, joka on likviditeetti puskurin ja likviditeettipuskurin välillä markkinoilla. Komission julkilausuma annetaan parlamentille ennen äänestystä huomenna ja toivon, että voisin, voisimme nähdä huomenna myönteisen lopputuloksen ja kiitän teitä erityisesti siitä, mitä Lykke on tehnyt ja kaikki varjoesittelijät. Komission tavoitteet tässä ylläpidetään hyvin tehokkaan Euroopan parlamentin lähestymistavan vuoksi sen neuvottelutiimissä ja hyvän yhteistyön myötä neuvoston kanssa. Transparointi ja uudet säännöt katetuille joukkolainoille pitää saada voimaan nopeasti. Tämä mahdollistaa sen, että tämä tärkeä rahoituslähde saadaan käyttöön kaikkiin jäsenvaltioihin. Ja näin voidaan edistää työllisyyttä ja kasvua Euroopan laajuisesti. Kiitän. Kiitoksia tästä. Seuraavana puheenvuoro edustaja Rosati, EPP-ryhmän nimissä. Przewodniczący, szanowna pani komisarz, debatujemy dziś nad dwoma... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Teemme työtä kahden asiakirjan kanssa. niissä luodaan uusia toimintaperiaatteita. Kyseessä ovat katettut joukkolainat ja tässä pyritään rakentamaan pääomamarkkinaunionia. Olen oikein tyytyväinen siihen, että olemme saavuttaneet hyvän kompromissin. Katettut joukkolainat on tässä asiakirjassa määritelty. Ja sieltä löytyy määritelmä myös näille joukkolainoille. Tämä on tae. Meillä on myös kahden luokan joukkolainoja, eurooppalaisia joukkolainoja, jotka täyttävät äh, tietyt ehdot, ja sitten premium-joukkolainat, jotka täyttävät lisäksi toisen asetuksen vaatimukset. Aktivów Dodatkowo Euroopan unioni voi määritellä itse näiden omaisuuserien puolin mukaan lukien likvidit omaisuuserät. Saimme kompromissin 8 prosenttia näistä äh, takeistaan koskien luottoja. Tämän lisäksi Tämän myötä asiakirjoista tulee hyvin korkealaatuisia ja varmistettuja korkealla tasolla. Haluaisin onnitella edustajan Lukea erittäin hyvästä mietinnöstä ja yhteistyöstä. Tämän mietinnön osalta haluaisin kiittää myös Euroopan komissiota. Hän on ollut rakentava, se on ollut rakentavasti mukana tässä työssä ja haluaisin kiittää jäsenvaltiot, eh, jäseniä tämän hyväksymänsä ilman tarkistuksia. Kiitoksia seuraavana eh, SND-ryhmän nimissä edustajassa kaksi minuuttia. Kiitos. Lainsäädäntöprosessin lopussa, jossa tarkoituksena on katettujen joukkolainen markkinoiden perustaminen, aloitettiin prosessi vuonna 2017 oma-aloitteisella päätöslauselmalla, jossa lainsäädäntöpaketti laitettiin alulle. Tämä ei ollut helppoa, koska jokaisessa maassa katetut joukkolainat ovat kehittyneet eri tavalla. Ne ovat rahoitusinstrumentti, joita on käytetty pitkään jo Euroopan kansallisilla markkinoilla. Ja vaikka ne ovat eh, kehittyneet kansallisilla markkinoilla, kuitenkin rajat ylittäviä transaktioita on olemassa Saksassa ja eh, Tanskassa. Niitä pidetään tärkeinä investointi eh, keinoina. Maltalla niitä ei juuri käytetä ollenkaan. Kuitenkin meillä pitää olla hyvä eurooppalainen puitteisto osana pääomamarkkinaunionia katetuille joukkolainoille. Jos se olisi tällainen yksikoko sopii kaikille, se on aina houkuttavaa Brysselin ja Strasbourgin näkökulmasta, on yksi vaihtoehto vai pitäisikö tässä hyväksyä erilaisia menettelyjä, joita kansallisilla markkinoilla on käytetty jo pitkään. Minä tuen enemmän tätä erilaistettujen mallien lähestymistapaa niin, että kansallisten mallien käyttö on hyvä Eurooppalainen kehys voidaan kuitenkin kehittää, jotta voidaan asteittaisesti lähestyä ja ottaa samat käytöt ja menettelyt käyttöön. Kompromissitekstossa on vastattu tähän haasteeseen. Siinä on paljon elementtejä Ekon mietinnöstä vuodelta 2018 ja siinä korjataan asioita, jotka olisivat olleet ongelma SD-ryhmälle. Tekstissä edistetään lähestymistä, lähentymistä Euroopan tasolla ja lisää investoijien suojaa sekä avoimuutta ja vältetään sitä, että hyvin toimivat katettujen joukkolainojen markkinat toimivat edelleen kansallisesti. Minä puollan vahvasti tätä esitystä, joka meillä on edessämme tänään. Kiitän. E, e Kiitoksia tästä seuraavana ECR-ryhmän nimissä edustaja Maria Suka. Kuinka paljon minulla on aikaa, puhemies? Minuutti, mä pan minuutti. One minute Thank you. Puolitoista minuuttia. Thank you. Kirja kiitos. Kreikassa ja Euroopassa ollaan hyvin skeptisiä tällaisten joukkolainojen osalta – valtion joukkolainat eivät, ovat, ovat kaatuneet ja, ja, ja ne eivät menestyneet. Ja Kreikan kansalaiset usko, uskovat, mm, varsinkin piensijoittajat, eläkeläiset, jotka ovat kreikkalaisiin valtiovelkakirjoihin sijoittaneet. Ja PSin jälkeen oli euroryhmän päätös, joka tarkoitti, että näistä joukkolainoista syötiin 53 prosenttia. Ja moni eivät enää pysty ostamaan omia lääkkeitään, koska olivat menettäneet niin paljon näissä sijoituksissa. Joten tämä koko korttitalo kaatui ja senpä takia tällaisia joukkolainoja kohtaan on suurta epäluottamusta. Ja niin kuin herra Lykö sanoi omassa mietinnössään, niin tämä asetus ja direktiivi koittavat nyt saada aikaan turvaa, jotta sijoittajat pitäisivät niitä turvallisena ja ostaisivat niitä. Ja, ja tämä voisi toimia välineenä luoda yhteiset markkinat ja, ja, ja houkuttelisi paljon sijoittajia. Kuitenkin pitää olla varovaisia sen suhteen, miten tällaiset takuut toteutetaan, että että ei jouduta sellaiseen tilanteeseen, että nämäkin joukkolainat sitten romahtavat. Kaikki riippuu siitä, miten markkinat toimivat. Jos joku kriisi taas iskee, niin mahtavatko nämä joukkolainat pysyä pystyssä? Kiitoksia. Seuraavana edustaja Nadgdal ei olekaan paikalla, joten annan puheenvuoron edustaja Gerhollille. Bardzo. Eh, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä esittelijä, hyvä Bernd. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijöitä siitä, että he ovat löytäneet tasapainoisen lähestymistavan ja käytännönläheisen sellaisen. Tämä sopimus, joka koskee näitä joukko, katettuja joukkolainoja, liittyy pääomamarkkinoinnin vahvistamiseen. On hyvin tärkeää, ettei menetetä näkö, näköpiiristä näitä tavoitteita, kun näitä lakeja hyväksytään. Kyseessä on lähinnä se, että tuetaan reaalitaloutta. On totta, että pyrimme antamaan pankeille rahoituslähteen, joka olisi pitkäaikainen ja jonka kautta tähän tavoitteeseen päästään. Kuitenkin meidän olisi pidettävä todella varamme niin, että emme höllennä pankkien sääntelypuitteita. Ilman, että kuitenkaan rahoituksen saanti parantuisi pankeille tai yksilöille. Ja toiseksi siitä saattaisi tulla myös riskejä, joka kyseenalaistaa tulokset pitkällä aikavälillä. Neuvotteluiden tulokset ovat huomattavat. Niiden avulla on, mahdollistetaan se, että ne maat, joissa tällaisia markkinoita ei vielä ole, voivat suosia tällaisen välineen käyttöä, joka on varmistettavissa olevia ja vakaa myös kriisin aikoina, niin kuin Lukke totesi. Muun tyyppiset välineet, kuten eurooppalainen taattu väline, tästäkin voidaan vielä keskustella enemmän. Tämä on viimeinen puheaikani täällä parlamentissa ja haluaisinkin kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa kaikille oikein siunattua pääsiäistä. Äh, pani Beres, proszę, jedna minuutta. Kiitoksia sitten edustajan Beres, yksi minuutti. Monsieur le Président, äh, Madame... Kiitos puhemies, hyvä komissaari tämä vähimmäisvaatimustaso, joka noisi eurooppalaisen lainsäädännön, on tervetullut, antaa mahdollisuuden tällaista rahoitusvälinettä kehittää, joka varantaisi myös pääomamarkkinoita ja ne, että ne ovat katettuja, niin se tarkoittaa sitä, että pankit saattavat vaikeassakin tilanteessa laskea liike, liikkeelle joko launoja kuten 2008 kriisin aikana. Näissä teksteissä otetaan huomioon myös jokaisen kansallisen obligaatiomarkkinan tilanne, esimerkiksi se, että voidaan tämmöisiä erilaisia katepooleja käyttää eri maissa kiinteistöjen ja lainojen osalta eri maissa tätä on jo käytössä ja, ja tästä syystä tämä on ikään kuin hyvien käytänteiden puoli, jota voidaan käyttää Euroopan tasolla. Ja kuitenkin rahoituslaitoksetkin voivat varmistaa sen, että näitä markkinoita kehitetään terveen suuntaan ja yhtä lailla pidetään sijoittajien suojan korkea taso. Ja varsinkin silloin, kun finanssimarkkinoilla on kovasti kuohuntaa. Kiitokset. En näe henkilöitä salissa, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron ilman me laittoi listaa, joten komissio ei olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitokset paljon kommenteista ja puheenvuoroissa. Osoittaa, että on laaja yhteisymmärrys asiasta. Investoijat sekä EU-ssa että sen ulkopuolella tietävät, että ne finanssiinstrumentit, joita jotka nimetään katetuiksi joukkolainoiksi, niitä valvotaan erityisesti ja niitä koskevat yhteiset säännöt. Kysymys on vakavaraisuussäännöistä, tasapainosäännöistä ja näin niitä voidaan tarkistaa myös tulevaisuudessa. Luotan parlamentin jatkuvaan tukeen siitä, että katetuista joukkolainoista tulee yhä tärkeämpi rahoituskeino Euroopan taloudelle. Paljon kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille. Kiitän. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavana puheenvuoro esittelijän Lukelle. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Kiitos hyvät naiset ja herrat kollegat tästä keskustelusta. Kiitos kaikille varjoesittelijöille ja myös komission työntekijöille, jotka ovat tehneet hyvää yhteistyötä tällä lainsäädäntökaudella. Tässä keskustelussa tuli varmaan kaikki esille jo, sen takia halusin kaksi kommenttia vaan tähän loppuun sanoa. Ensinnäkin lyhyesti Notis Marisille, joka on ryhmäkollegani. Tietenkin aina pitää varmistaa, että nämä joukkolainat maksetaan takaisin. Tämä Kreikan valtion laina oli esimerkki siitä, jota ei maksettu takaisin. Ja kun puhutaan nyt sitten pankkien antamista joukkolainoista syystä, että e, e, epä, voidaan epäillä myös pankkien luottoluokkaa, luokitusta, ja senpä takia on luotu tämmöinen katepooli, joka sitten suojaa myös sijoittajia ja velallisia. Ja senpä takia Kreikan valtion lainat varmasti ovat jollain tietyllä luo, luo, jossain tietyissä luokituksessa ja se on Kreikan tehtävä sitten parantaa sitä luokitusta. Ja tämä on yksi askel Kreikan hallituksenkin luottoluokituksen parantamiseen. Sitten sitten Alfred Santille. Hän sanoi, että on hyvin tärkeää, että ei häiritä toimivia markkinoita. No näinhän mekin halusimme, eh, mutta kuitenkin haluamme myös eh, tuoda eh, näitä hyviä käytäntöjä markkinoille. Mutta jos ei mitenkään voida häiritä mitään markkinaa, niin sitten täytyy kaikki käytänteet hyväksyä, myös ne huonoimmat ja niiden täytyy saada jatkaa. Ja tämä ei ollut tietenkään tavoitteemme tässä yhdenmukaistamisessa. Ja sen takia uskon, että olemme onnistuneet hyvin eh, välttämään nämä karikot ja, ja korostamme laa, laatua ja, ja sen, että jätämme lainsäädännön jäsenvaltioille ja että joitakin sitten painostetaan ehkä sitten eh, sopeuttamaan toimintansa näihin vaatimuksiin. Tämä nyt on tämän Euroopan unionin katettujen joukkolainojen tulevaisuus ja toivon, että se hyväksytään huomenna. Kiitoksia. Näin olemmekin päättäneet tämän keskustelun. Äänestämme huomenna. Kiitoksia kaikille. Seuraavana siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Kyseessä on suullinen kysymys neuvostolle ja komissiolle. Lainsäädäntöehdotus koskien Euroopan parlamentin tutkintaoikeutta. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensinnäkin todeta, että kyseessä ei ole niinkään lainsäädäntökauden suullinen kysymys, vaan pikemminkin poliittinen valitus tältä parlamentilta neuvostolle ja komissiolle. Tämä on poliittinen valitus siinä mielessä, että mielestämme kyseessä on eh, institutionaalisen yhteistyön puute, vilpitön yhteistyöhalun puute Euroopan parlamentin EUn parlamenttia kohtaan neuvostolta ja komissiolta. Minusta tämä on hyvin vakavaa. Haluaisin muistuttaa näistä asioista, mutta 226 artikla eh, Lissabonin sopimuksessa antoi vuonna 2009, silloin kun hyväksyttiin kyseinen perussopimus, se todellakin myös Euroopan parlamentille lainsäädäntöaloitteen mahdollisuuden, jonka mukaan säädetään tutkintavaliokuntien valtuuskunnista. Tästä on olemassa Euroopan eh, aloite koskien eurooppalaista vaalilakia ja sitten koskien näitä tutkinta valiokuntia. Tämä teksti hyväksyttiin jo 2012, kolme vuotta myöhemmin. Silloin esittelijänä oli David Martin. Ja neuvottelut alkoivat neuvoston ja komission kanssa jo aikaisemmalla vaalikauden. Mihinkä sopimukseen ei päästy. 2014 hyväksyttiin ensimmäisen käsittelyn eh, teksti ilman komission ja neuvoston eh, hyväksyntää kuitenkin. Kun minut nimitettiin esittelijäksi tämän vaalikauden alussa vuonna 2000, vuonna 2015 pyrin neuvottelemaan neuvoston ja komission kanssa tekstistä, joka hyväksyttäisiin kolmessa toimielimessä. Hyvät edustajat, tässä aloitan poliittisen valitukseni. Emme nimittäin ole saavuttaneet sitä, että neuvosto ja komissio äh, kokoontuisivat parlamentin kanssa instituutioissa trilogissa ja että käytäisiin järkevää poliittista keskustelua ja saataisiin teksti, jonka kautta voitaisiin saada asetus, jossa säädellään tämän talon valtuuksiaan tutkintavaliokuntien osalta. Tämä on valitukseni näitä työasiakirjoja ja, ja joustavuusilmaisuja olemme suoltaneet komissiolle ja neuvostolle vaikka kuinka. Meiltä on aina pyytänyt vielä uutta tekstiä ja lopulta teimmekin uuden tekstin. yhdeksän kuukautta tapasimme komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin oikeudellisten yksiköiden välillä. Ja näiden tekstisten töiden perusteelta laadimme uuden teksti, jota kutsuttiin non-paperiksi, se esiteltiin neuvostoliin ja vastaus oli kuten aina kirje, jossa ilmaistiin oikeudellisia vastaväitteitä, huolenaiheita. Loppujen lopuksi aina vastaus oli menettelyä koskeva ja poliittinen sisältö oli se, että emme, emme, ei voitu hyväksyä näitä neuvotteluja. Tästä syystä nyt esitän tämän valitukseni komissio ja neuvosto eivät ole tehneet yhteistyötä meidän kanssa. Meidän kanssa ei ole haluttu puhua eikä käydä vuoropuhelua. Me, no, no, parlamentti on nöyryytetty. Tämä on minun vilpitön kantani ja olen äärettömän pettynyt myöskin. Olen tehnyt neljä vuotta työtä AFKO-valiokunnassa varjoesittelyiden kanssa, puheenjohtaja Hybnerin kanssa olemme pyrkineet pääsemään johonkin näissä neuvotteluissa, mutta neuvotteluja ei ole voitu aloittaa. Hyvä puhemies, Tämä ongelma ei ole vain menettelyä koskea, koskeva. Tämä ei ole vain poliittinen valitus, joka liittyy siitä, että ei neuvotteluja ole voitu aloittaa, vaan perusongelma on se, että komissio ja neuvosto eivät hyväksy sitä, että parlamentissa on tutkintavaliokuntia, jotka tekevät eh, epämiellyttäviä, kiusallisia tutkimuksia. Ne ovat kiusallisia komission jäsenille, jäsenvaltioille, jäsenvaltioiden hallituksille – ja niin edelleen. Loppupeleissä olen havainnut, että nyt pelätään sitä, että tänne kutsutaan todistajia, komission jäseniä, ministereitä jäsenvaltioista, että heitä kutsutaan tänne todistamaan. Ja todella ongelmahan on se, että ei hyväksytä sitä, että Euroopan parlamentilla olisi niin tärkeä toimivaltuus, e- eli järjestää näitä aivan välttämättömiä toim- tutkintavaliokuntia. Ne kuuluvat tämän vuosisadan parlamentarismiin. Eihän tämä ole mitenkään järkevää, että parlamentilta kielletään Lissabonin sopimuksen myöntämä oikeus. Ja että tällä vuosisadalla, kun on niin paljon yhteiskunnallista närkästystä herättämiä asioita ja, ja asioita, jotka rikkovat oikeusvaltion periaatteita, tämä parlamentti ei voi tutkia asiaa, vaikka me olemme kuitenkin kansan suoria edustajia meidän pitäisi vastata yhteiskunnalliseen huoliin ja tiettyihin tilanteisiin ja tapahtumiin. Tästä syystä, hyvät edustajat, huomenna hyväksymme päätöslauselman, joka on hyvin tiukka, mutta myös hyvin oikeudenmukainen. Kyseessä on erittäin kriittinen päätöslauselma neuvostoja ja komissiota vastaan, mutta se on äärettömän tärkeä ja tarpeellinen. Toimitamme tämän ähm, puhemiehelle, niin tähän ottaisi yhteyttä jäsenvaltion ähm, johtajien neuvostossa. Ja tämä äh, osoitetaan myös kärkiehdokkaille, että he tietävät, että täällä on tällainen poliittinen valitus ja haluamme, että seuraava puheenjohtajan valtio tulee tänne käsittelemään tätä asioita, asiaa, koska se on nyt pöydällä ja se on käsiteltävä niin, että Euroopan parlamentti olisi se, mikä sen pitää olla, eli parlamentti, joka edustaa Euroopan kansalaisia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Hübner. AFCO-valiokunnan puolesta. The right of inquiry is a... Kiitos puhemies. Tällainen tutkintaoikeushan on perusoikeus. Jos ajatellaan vaikka ähm, dieselkeittiä, hululehmän kriisiä, äh, verokriisiä, on tärkeää, että parlamentilla on äh, tällainen tutkintaoikeus ja sen valtioiden äh, haluttomuus käydä oikeaa keskustelua Euroopan parlamentin sisällöllisesti, ähm, sisällöllisistä ehdotuksista ei voida ymmärtää sitä, ei otettu huolenaiheita huomioon. Ja se tarkoittaa sitä, että itse asiassa äh, tämän lainsäädäntöprosessin luonnetta ei ymmärretä, joka perustamissopimuksen artiklassa 226 on määrätty. Kompromissien etsintä, joka on hyväksyttävä kaikille osapuolille, neuvosto pyysi, että Euroopan parlamentin alkuperäisessä ehdotuksessa olisi jo nyt hyväksyttä, heille hyväksyttävä muoto. Ei se tällä tavalla toimi tämä lainsäädäntöprosessi. Miten komissio tai neuvosto reagoisi, jos Euroopan parlamentti kieltäytyisi keskustelemasta mahdollisista keinoista löytää sopimus vaikka monivuotisesta kolmivuotisesta rahoituskehyksestä käyttäen tekosyytä, että se ei tykkää komission ehdotuksesta. Tällainen asenne ei ole yhteensopiva myöskään aidon yhteistyön hengelle, jota meidän kaikkien pitäisi kunnioittaa ja pitää arvossa. Meillä on, tämä on kunnioituskysymys mm, parlamentin toiminnalle ja toimijoiden väliselle tasapainolle on tärkeää, että komissio ja neuvosto ymmärtävät tämän. Loppujen lopuksi meillähän ei ole velvoitetta olla samaa mieltä asioista, mutta meillä on velvollisuus ainakin yrittää. Jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan nousseet tämän tavoitteen tasolle. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Chamba neuvostosta. Dear, dear Chair, Members, Commissioner, Hyvä puhemies, hyvät järjet. Nyt kausi on päättymässä ja nyt on hyvä aika keskustella tällaisesta tärkeästä aiheesta, nimittäin Euroopan parlamentin toimintavallasta, no, tutkintaoikeudesta. Aloitan tässä, että neuvosto on aina ollut sitä mieltä, että tutkintavaliokunnat ovat tärkeä instrumentti, jolla Euroopan parlamentti voi äh, harjoittaa poliittista valvontaa unionissa, ja se perustuu demokratiaan ja oikeusvaltioperuuteen perusoikeusperiaatteeseen, jota perustamisoikeus edellyttää. 2011 jälkeen olemme katsoneet näitä ehdotuksia hyvin rakentavassa hengessä ja myös vilmittävän yhteistyön hengessä. Kuitenkin tiedämme, että Martinin mietinnössä tuli esille institutionaalisia huolenaiheita sekä neuvosta että komissiossa 226 artiklan osalta. Ja mm, tässä nyt on haluttu laajentaa tutkintaoikeutta valiokunnille ja, ja se, sen yhteensopimattomuus 226 artiklan kanssa on nyt ollut tutkittavana ja on ollut hyvin e, e, kolmen oikeudellisen yksikön kannat on saatu ja ne ovat pitäneet paljon kokouksia. Kuitenkaan edistystä ei kovin paljon edisty, saatu aikaan näistä vaikeista kysymyksistä ja vaikeimpia kysymyksiä, jotka olivat juridisia ja poliittisia, ei saatu ratkaistua. Herra Joro Hybnerille lähetimme 25.10. viime vuonna äh, kirjeen, jossa sanottiin, että neuvosto piti esittää esittelijän Elgeria Dondon asiakirjaa hyvänä. Ja se, että katsotaan, miten yhteistyötä voidaan jatkaa instituutioiden välillä. Siihen oli 2014 verrattuna tehty paljon uudistuksia, parannuksia ja siinä otettu myös neuvoston huolenaiheet huomioon. Ja kuitenkin kolmen instituution oikeudelliset yksiköt ehdottivat siihen vielä kuitenkin jotain. Mutta tämä non-paper kuitenkin sisälti vielä aika paljon sellaisia kohtia, jotka olivat neuvostolle vielä hyvinkin vaikeita hyväksyä. Ja neuvoston kanta ei ole muuttunut Martinin mietinnön jälkeen. Ja tarkentaakseni asiaa voisin ongelmallisimmat kohdat mainita Eli virkamiehiä ei voi käyttää todistajina ilman, ja mikä tässä on sitten seuraamusten osalta, ja voidaanko pyytää asiakirjoja, kun koitetaan saada unionin lakeja täytäntöön pantua, ja myös mitä tulee seuraamuksiin. Ja tietenkin tässä viitata, viitattiin myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Nehän ovat tietenkin jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia, joten unionilla tähän ei ole paljon toimivaltaa, enkä aio tästä sen enempää puhua, koska varmasti tunnette neuvoston kannan näistä asioista. Ja koska tämä nyt on, kausi on lähellä loppua, niin haluaisimme selventää kantojamme sekä neuvostossa että komissiossa. Ja haluamme jatkaa kuitenkin keskustelujen pohjalta Rogeriki ja Hübnerin kanssa. Jergi ja Rova Hübner siis neuvosto on avoin rakentavalle vuoropuhelulle tässä vaikeassa asiassa. Jos parlamentti haluaa jatkaa työtä saavutetu, saavutetuista kohdista, niin olemme tukena ne ja, ja todella tarjoamme myös omaa vilpityntä yhteistyötämme tähän. E, Kiitokset. Seuraavaksi komissiosta komissaari Pienkowska. Jäsenet, ensinnäkin olen iloinen tästä suullisesta kysymyksestä, joka mahdollistaa sen, että komissio ilmaisee kantaansa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta. Tietenkin parlamentin tehtävä on tehdä ehdotus, mutta menettely vaatii myös neuvoston ja komission hyväksynnän. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, EP teki useita ehdotuksia tällaiseksi säädökseksi Viimeisin oli non-paper-muotoinen ja sitä huhtikuussa perussopimusvaliokunta tuki ja se annettiin neuvostolle toukokuussa. Uusi epävirallinen ehdotus on tarkempi juridisesti ja siinä on useita tärkeitä parannuksia. Esimerkiksi mitä tulee siihen, että perustetaan tutkintavaltuuskunta tai komitea, menettelytapa, säännöt sen tutkintatoimintaan tai yhteisten kontaktipisteiden nimeäminen on mukaan otettu. Uusi epävirallinen ehdotus sisältää myös viittauksia asetukseen, jossa luonnollisia henkilöitä suojellaan ottaen huomioon henkilötietolain sekä puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä. Kuitenkin epävirallinen paperi sisältää useita juridisia ja institutionaalisia huolia, jotka ovat olleet keskustelun ytimessä parlamentin ja neuvostelun, neuvoston välillä jo vuodesta 2012. Tärkeimmät huolenaiheista ovat sanktiot noudattamatta jättämisestä, tietyt aspektit, tutkinta keinoista, jotka olisivat tutkintavaliokunnan käsissä, äh, komissaarien kuuleminen, paikan päällä tapahtuvat tarkastukset, äh, entisten virkamiesten ja tämänhetkisten virkamiesten sekä luonnollisten henkilöiden kuuleminen. Toinen sääntö liittyen sitten muutoksenhakuun, jos rikotaan äh, sen sääntöjä tutkintavaliokunnassa tai komiteassa, ja kolmanneksi sitten säädökset, jotka antavat harkintavaltaa parlamentille sen suhteen, että voidaan keskeyttää valiokunnan menettely, jos tällainen tutkinta aloitetaan. Huolimatta näistä huolista komissio edelleenkin on haluakas ja on sitoutunut kolmenväliseen rakentavaan keskusteluun, jotta löydetään sopiva ratkaisu niihin mielipideeroihin, joita edelleen on kolmen toimielimen välillä. Tuleva asetus tutkintaoikeudesta, sen tulisi mahdollistaa Euroopan parlamentille tehokas keino juridisin keinoin ja juridisen kehyksen myötä myös ottaa huomioon jäsenvaltiot. Kiitos. Kiitos komissaarille. Sitten herra Wieland EPPn puolesta. Onko hän täällä paikalla? Ei ole. No sitten liberaalipuolue Rova Pakasundauda Ruiz. Muchas gracias, presidente. Señor Champa, creo que no nos... Kiitos, puhemies. En tiedä, kuunteliko herra Champa meitä. Mehän sanoimme useaan otteeseen jo usean vuoden ajan, että me tarvitsemme oikeudenmukaista ja vilpitöntä yhteistyötä. Meidän täytyy nyt aloittaa siitä, että puhutaan asioista selvästi. Tässä parlamentissa me hyväksymme, tai hyväksymme sen, että haluamme tehdä, tehdä parempaa yhteistyötä Panama-papereiden, Dieselgatein eh, erityisvaliokunnan osa, erityisvaliokunnassa. Estä. Te nimittäin halusitte tämän mahdollisuuden estää. Edustaja Haurgen DNAssa on puhdas kyky neuvotella ja päästä konsensukseen. Hän ei onnistunut siinä siksi, että te ette halunneet tehdä yhteistyötä, joten sanotaanpa asiat nyt niin kuin ne ovat. 25 vuotta sitten aloitimme toiminnan päätöksen perusteella, joka on nyt vanhentunut ja jäänyt vajaaksi. Tämä ei ole sama parlamentti kuin vuonna 1995. Me tarvitsemme nämä oikeudet, joita te ette halua meille antaa eri perusteilla. Olette väärässä. Me menetämme uskottavuutta, tarvitsemme kykyä, mahdollisuut, kykyä kehittää tätä oikeutta. Tämä ei ole oikeudenmukaista, tämä ei ole asiallista. Ei tällaiset sisarustoimielimet, kuten komissio ja neuvosto sitovat parlamentin kädet, joka edustaa kuitenkin 500 miljoonaa eurooppalaista, jotka ovat valinneet edustajansa suoraan tähän taloon. Ja täällä parlamentissa pyrimme hoitamaan asioita, jotka meille on annettu hoidettavaksi. Emmekä tästä voi nyt tehdä. Ei ole oikeudenmukaista, että Hauregi on täällä tehnyt työtä viiden vuoden ajan, samoin kuin AFK-valiokunnan puheenjohtaja Danuta Hybner – ja Afkon sihteeristö myöskin. Ei tämä ole oikein. Meidän eteemme pamotettiin ovi kiinni nenän edestä. Täällä ei ole nyt teidän osaltanne asiallisesti toimittu. Ja, ja, äh, ja, tämä on viimeinen keskustelu. Haluaisin kiittää Hauregia. Hän on tehnyt erittäin hienoa työtä ja haluaisin kiittää teitä 30 vuoden työstä. Kiitoksia. Kiitoksia ylititte hieman puheaikana, mutta en näe Scholzia paikalla, joten annan puheenvuoron saman tien Diana Jamesille. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Thank you, President. Well, if proof was ever... Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti on täällä vain ikään kuin savuverho Euroopan demokratialle, jos sille tarvittiin todisteita, niin tässä se on. Jos demokratia merkitsee jotain, niin silloin valit, valitut edustajat, ja MEPit täällä, kollegat täällä salissa, heidän on voitava kyseenalaistaa asioita, jotka jotenkin tolkullisesti edu, estävät heidän e-, etujaan. Meillä on oikeudellinen käsitys siitä, mistä on kysymys. Tämä, tätä parlamenttia pidetään vain Salinan neuvoston ja komission edustajille, jos tämä, tätä oikeudellista pohjaa ei tunnusteta. Tämä on häiritsevää, mutta ei yllättävää, että komissio ja neuvosto pyrkivät estämään tämän. Kun ajatellaan avoimuutta täällä Euroopan parlamentissa, niin tämä ei ole yllätys. Jos Euroopan unionissa nyt ihmetellään, miksi populistit ja euroskeptikot menestyvät, niin tässäpä on hyvä osoitus siitä. että Tämä on merkittävä demokraattisen menettelyn epäonnistumisesta. Kiitoksia sitten edustaja Pospisil puolitoista minuuttia. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já musím říci, že jsem z postoje. Kiitos, puhemies. Minua surettaa komission ja neuvoston kanta, koska meidän primäärioikeutemme antaa ihan selkeän oikeuden parlamentille tutkia asioita ja jos tätä ei ole vielä hyväksytty ja jos me emme vielä ole saaneet täytäntöönpanoasetusta, niin se on suuri häpeä ja sääli. Ja minä surettaa suuresti erityisesti neuvoston toiminta. Miten tämä ei ole mahdollista ja, ja minua tämä surettaa. Minä odottaisin demokraattisten jäsenvaltioiden edustajilta parempaa, parempia mahdollisuuksia täyttää meidän äänestäjiemme toiveita. Me edustamme meidän kansalaisiamme, me olemme saaneet primäärioikeuden perusteella tietyn toimivallan, mutta valitettavasti komissio ja neuvosto nyt koittavat rajoittaa meidän mahdollisuuksiamme ja toimivaltaamme. Jos tämä tapahtuisi jossain muualla, niin ymmärtäisin. Me usein kritisoimme sitä, miten kolmansissa maissa eh, lakia poljetaan jalko, jalko, jaloilla, mutta meillä on nyt omat ongelmat täällä omalla takapihalla, joten ne pitää nyt saada selvitettyä ja koittakaa ajatella asiaa, koska tämä on todella huonoa meidän maineellemme. E, Kiitoksia. Täällä on yksi henkilö menettelyssä ilman puhujalistaa. Marias, Kiitos puhemies. Yksi perus parlamentissa on lainsäädäntötyö, on parlamentaarista valvontaa sekä tutkinta valiokuntia. Sitähän demokraattiset parlamentit tekevät tämän parlamentin oikeudet tutkia ja tarkastella asioita, perustaa tutkintavaliokunta esimerkiksi, on selkeästi osa primäärilainsäädäntöä, niin ollen meillä pitäisi olla kyky ja keinoja käyttää tätä valtaa. Jos meillä ei ole tutkintakomiteoita tai valiokuntia, meillä tulee sellaisia skandaaleja kuin Dieselgate, LuxLeaks ja niin edespäin, eikä parlamentti tiedä yhtään mitään silloin sen uskottavuus vähenee ja ongelmia tulee suhteessa kansalaisiin. Ja sen vuoksi me haluamme, että tätä oikeutta voi käyttää. Ja mielestäni neuvoston kanta ei auta edesauta asiaa ollenkaan. Ponieważ jest pan Scholz na sali, więc jeszcze pana poproszę zabranie. Scholz on nyt tullut paikalle, joten pyydän häntä käyttämään puheenvuoron ryhmän sen nimissä puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Äh, haluan tähän alkuun sanoa, että minä kannatan sitä, että Euroopan parlamentti äh, veisi asian äh, tuomioistuimeen. Meidän pitää pitää kiinni oikeuksistamme. Ja minun oikeuskäsityksemme mukaan me, meillä on velvollisuus näin tehdä. Me olemme kansalaisten Eurooppa, äh, kansalaisten parlamentti ja tämä on, on heille tärkeää. Parlamentin pitää pystyä käyttämään omia, omaa toimivaltaansa. Neuvosto ja komissio ovat toimineet niin, että jotkut tietyt tärkeiden poliittisten puolueiden tärkeät ihmiset saavat äänensä kuuluviin, mutta myös jäsenvaltioiden hallitukset ovat toimineet ja tämä, meidän pitää vahvistaa näitä tulkintavaltuuskuntia valiokuntia, jotta ne tällä hetkellä jotain ne eivät pysty tekemään. Ja komissio nyt puolustautuu. Ei siitä, että se, se, se, se täyt, panee lakeja täytäntöön, mutta senpä takia tutkintavaliokunnan pitää jatkossakin pystyä toimimaan. Ja meistä tämä on Euroopan kansalaisille tärkeä osoitus siitä, että me toimimme demokraattisesti, jotta vaikka ja, ja se, että tutkintavalikunnat eivät saa kaikkia asiakirjoja käyttöönsä, mitä, he halu, mitä siellä halutaan peitellä. Ja on hyvin tärkeää, että virkamiehet pystyvät myös totu, totuudesta puhumaan totta tutkintavaltiokunnan edessä. Proszę o zabranie głosu panią komisarz Elżbietę Kiitokset ja sitten komission uh, Puhemies, kiitos hyvät jäsenet. Kiitokset teidän kommenteistanne ja huomioistanne. Haluan toistaa vielä kerran, että komissio kiinnittää hyvin paljon tärkeyttä parlamentin rooliin ja poliittiseen valvontaan ja kontrolliin, koska se on takuu siitä, että äh, kansalaiset näkevät, että unionin lainsäädännön täytäänpano tehdään kunnolla. Komissio huomioi sen työn, mitä toimielin on tähän mennessä tehnyt. Ja huomioi, että tässä epävirallisessa paperissa on kuitenkin äh, äh, päästy eteenpäin. Edellinen Eh, epävirallinen ehdotus eh, sisältää kuitenkin tiettyjä huolenaiheita, kuten eh, sanktioita ja tutkimusmenetelmiä. Komissio huomioi, että tarvitaan kunnollinen väline, joka täysin kunnioittaa toimielimellisiä toimivaltuuksia, samoin myös jäsenvaltioiden. Ja komissio haluaa käydä kunnollisen kolmikanta neuvottelun niin, että voidaan löytää ratkaisu olemassa oleviin ongelmiin. Toivomme, että edistystä voidaan tehdä tässä poliittisesti eh, herkässä, mutta tärkeässä asiassa. Kiitos. Kiitos. Eh, ja sitten seuraavaksi annan eh, puheenvuoron herra Chamballe conclude, I would like to thank you all for this Lopuksi haluan kiittää kaikkia tästä avoimesta näkemysten vaihdosta. Näin voimme saada selkeyttä kaikkien toimielinten kantoihin. Aiemmilla puheenjohtajakausilla on myös ollut halua käydä rakentavaa näkemysten vaihtoa, jonka tarkoitus olisi tutkia, voidaanko päästä sopimukseen tässä aiheessa toimielinten kesken. Olemme keskustelleet aiheesta lukuisissa työryhmien kokouksissa. Ikävä kyllä. Näissä olosuhteissa on selvää, että ei ole enää mahdollista saattaa tätä aihetta valmiiksi tällä vaalikaudella. Vielä kerran haluaisin kuitenkin todeta, että neuvosto on valmis käsittelemään asiaa Euroopan parlamentin kanssa toukokuun vaalien jälkeen tarkoitushan on saada aikaiseksi säännöt, jotka liittyvät parlamentin tutkintaoikeuteen. Haluamme tietää täsmällisesti, mitkä ovat oikeudet ja velvollisuudet. Haluan kiittää esittelijää tässä aiheessa siitä huomattavasta työmäärästä, jonka hän on tehnyt ja yrittänyt kaikin tavoin parantaa aiemman, aiemman mietinnön tulosta tässä tärkeässä aiheessa. Kiitos siis vielä kerran kaikille kovasti. Tämä on viimeinen kerta, kun puheenjohtajavaltio käyttää puheenvuoron täysistunnossa. Kiitos hyvästä yhteistyön hengestä näiden kuluneiden kolmen kuukauden aikana, kun olemme yrittäneet saada aikaiseksi vilpitöntä yhteistyötä toimielinten kesken. Kiitos, oli ilo tehdä yhteistyötä Romanian puheenjohtajavaltion kanssa. Ja näin Päätämme keskustelun. Olen saanut yhden päätöslauselman luonnoksen AFKO-valiokunnalta ja äänestys järjestetään huomenna. No do kolejnego. No niin, siirrymme sitten seuraavaan asiaan esityslistalla, joka on Jose Manuel Fernandesin ja Roberto Gualtierin mietintö Invest EU. Ensimmäinen puhuja on luonnollisesti esittelijä edustaja Fernandes. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Mä haluaisin kiittää komissiota ja sanoa kiitos kaikille, jotka ovat tehneet työtä tämän tärkeän mietinnön parissa, joka koskee Invest EU. Haluan kiittää Roberto Gualtieria, eh, yhteisesittelijää, ja myöskin Ottomar Karassia erityisesti, joka on tehnyt työtä jo Euroopan unionin suunnittelun parissa, joka koski eh, tai tuli nimellä Junckerin suunnitelma. Haluan siis kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja Euroopan parlamentin henkilökuntaa ja budjettivaliokuntaan ja sen sihteeristöä. Vuodesta 2021-2027 meillä on uusi investointiohjelma, jossa on mukana 14 olemassa olevaa rahoitusvälinettä. Se merkitsee sitä, että tapahtuu yksinkertaistamista, mutta samaan aikaan tässä on, on kuitenkin puutetta kunnianhimon tasolla ja siksi parlamentti toivoo, että nämä 14 rahoitusvälinettä, jotka on nyt koottu yhteen yhdeksi ainoaksi, että niillä olisi sama takuiden taso ja siksi olemme on asettaneet 4,8 miljardia euroa lisää äh, varmistaaksemme tämän ja mobilisoidaksemme 700 miljoonaa. Tämä kaikki on yhteydessä monivuotiseen rahoituskehykseen. Haluaisin kuitenkin ilmaista tyytyväisyyteni tähän tilapäiseen sopimukseen, joka nyt sitten on riippuvainen siitä, mitä tapahtuu tulevissa neuvotteluissa monikanvuotista rahoituskehyksistä. Tässä investointiohjelmassa Euroopan unionin varten on neljä tärkeää ikkunaa. Yksi, joka koskee kestävää, kestäviä, kestävää infrastruktuuria, toinen, joka koskee pk-yrityksiä – tutkimukselle ja innovaatiolle on kolmantena ja neljäntenä sosiaalisille tavoitteille ikkuna. Euroopan unioni tarvitsee varmistaa se, että investointiaukot maiden ja alueiden välillä ja rahoitusmarkkinoille pääsyssä olevat erot tiettyjen maiden osalta lakkaavat olemasta. Täytyy saada aikaan vähennemistä siinä, miten vaikea on saada rahoitusta. Ja tämä väline edellyttää sitä, että jäsenvaltiot ovat valmiita uuteen asiaan, innovaatioon, joka on jäsenvaltioiden osio, joka on oma vapaaehtoinen osionsa, mutta sen kautta voidaan auttaa jäsenvaltioita, jossa on kehittyviä kehitysrahoitusvälineitä, kansallisia pankkeja, kehityspankkeja, jotka osoittavat tiettyjä heikkouksia. Meillä on ollut hyvin myönteinen vastaus moneen tässä, moniin näistä asioista, mitkä ovat osaltaan äh, merkinneet lisää lisää kilpailua, sanan kasvoja, korkealaatuisia työpaikkoja – me olemme myöskin parantamassa tämän rahoitusvälineen hallinnointia. Mitä tulee tähän neuvoantavaan äh, valtuustoon, me olemme lisäämässä talous-